Ja eilisen eh, päivän eh, pöytäkirja ja tekstit ovat olleet jaettu. Onko kellä mitä niitä vastaan? Ei, joten siis pöytäkirja.